Olkaapa hyvä. Grazie, presidente. Eh, e Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitän luonnollisesti kollegoja. Minä olin pyytänyt, että vain vaihdamme paikkaa kollega Mulderin kanssa niin, että edustaja Kalfinin mietintö olisi ollut ennen minun mietintöä, mutta kiitän kuitenkin kollegoja, jotka ovat niin kohteliaita, että saatoimme hiukan aikaistaa tätä minun mietintöäni. Mietintö, jota nyt analysoimme, on erittäin tärkeä, hyvä puheenjohtaja, koska tällaisessa rahoituskriisissä yhteisön rahastojen yhteisrahoittaminen vaatii sen, että yhteisön määrärahoja uusitaan. Tämän mietinnön tavoite on helpottaa pääsyä rahoitukseen erilaisille hankevastaaville niin, että he voivat saada rahoitusta olemassa olevista rahastoista. Jotta tämä onnistuisi, komissio on ehdottanut, että luodaan tällainen riskinjako ja väline, joka kattaa sen osan määrärahoista, joita jäsenvaltiot eivät ole käyttäneet, erityisesti rakennerahastot yhteistyössä Euroopan investointipankin kanssa ja joidenkin muiden rahoituslaitosten kanssa. Ja mm, lausunnossani olen komission eh, alkuperäisen ehdotuksen hengen mukaisesti eh, tehnyt muutamia muutoksia tämän ehdotuksen parantamiseksi. Ja erityisesti ehdotan, ja nyt kerron teille millaisia muutoksia olen ehdottanut. Eh, ensinnäkin sen, että nä, tällaisia mekanismeja, riskinjakovälineitä laajennettaisiin kattamaan kaikki jäsenvaltiot niin että ennemminkin ennaltaehkäistäisiin kuin parannettaisiin tilannetta. Jos tätä laajennettaisiin kaikkiin jäsenvaltioihin, niin tällä tavoin vältettäisiin vaarallisia budjettivajetilanteita. Toinen muutos. Koska e, tai jotta ehdotuksella olisi vaikutusta jäsenvaltioiden reaalitalouteen ja täytäntöönpantaviin päätöksiin sen pitäisi koskea sekä jo rakennetta kohesiorahastosta yhteisrahoittuja hankkeita että PK-yritysten infrastruktuureja ja toimia, koska PK-yritykset ovat todellisia hyvinvoinnin luojia Euroopassa. Ja kolmas ehdotus Osallistuminen rahastoon sen pitäisi perustua yksittäisten jäsenvaltioiden pyyntöihin ilman, että komissio voisi tässä päättää hyväksyttävyydestä. Ja viimeinen ehdotus on se, että olen sitä mieltä, että jotta voitaisiin optimoida riskinjakovälineen käyttö ja varmistaa yksityiselle sektorille edistettyjen hankkeiden toteutuminen. Meidän täytyy varmistaa, että ne menot, jotka eivät ole 56 artiklan mukana tai tämä 56 artiklan mukaan tuoma rajoitus pitäisi poistaa. Toivoisin, että tämä talousarvion valvontavaliokunta saisi jatkuvasti tietoa ja pystyisi valvomaan rahojen, määrärahojen kohdetta ja käyttöä, jotta yhteisön budjettiin ei syntyisi lisää painetta, vaan ainoastaan paremmin käytetään sellaisia määrärahoja, joita tähän mennessä ei ole käytetty. Kiitoksia puheenjohtaja. Grazie, signore Rivellini. Kiitoksia, edustaja Rivellini. Kiitoksia nyt komissiosta. Toivotamme tervetulleeksi Antonio Concalvesin. Jos haluatte puheenvuoron, missä herra Concalves on siellä, niin pyydän teiltä lyhyen lausunnon ennen kuin ryhdymme keskustelemaan. Eh, herra Concalves. Thank you, Mr. Chairman. Uh, first of... Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluaisin todeta, että esittelijän lausunto valiokunnasta on tervetullut. Komissio on tyytyväinen havaitessaan, että esittelijän yleisnäkemys on myönteinen komission ehdotukseen. Tämä on tärkeä ehdotus kriisin aikoina. Aivan erityisesti niille jäsenvaltioille se on tärkeää, jotka nyt saavat taloudellista apua EUlta ja IMFltä ne ovat sellaisessa tilanteessa, että ne eivät voi kohesiopolitiikkaa täytäntöön panna ja siihen kuuluvia hankkeita täytäntöön panna. Tästä syystä komissio haluaa pitää kiinni siitä, että tämä toimi rajoittuu niihin jäsenvaltioihin, jotka saavat EUn IMFn rahoitustukea. Hallitusten ja valtioiden päämiehet euroalueen heinäkuun kokouksessa antoivat selkeän merkin siitä – että tuetaan näitä jäsenvaltioita erityistoimilla, jotka mahdollistavat koheesiopolitiikan rahoituksen käytön yhdessä lainanannon kanssa niiden suuntaviivojen mukaisesti, jotka valtiohallitusten, valtiohallitusten päämiehet antoivat. Komissio ei ole tietoinen siitä, että muut jäsenvaltiot olisivat ilmaisseet halukkuuttaan liittyä tähän toimeen. Kreikalta tällainen pyyntö on tullut, mutta periaatteessa tämä toimi on sellainen, joka on suunniteltu Kreikan tilanteen, tilanteeseen puuttumiseen. Jos laajennettaisiin tätä toimia äh, kohesiopolitiikan ulkopuolisiin hankkeisiin, komission näkökulmasta katsomme, että tällä voisi olla mahdollisesti riskejä. Kohesiopolitiikka äh, täyttää tiettyjä tavoitteita, otsakkeen mukaisesti budjetissa. Meillä on myös monivuotinen rahoituskehys. Jos laajennettaisiin muihin hankkeisiin, jotka eivät kuulu koheesiopolitiikan alaan, niin sillä olisi myös oikeudellisia vaikutuksia. Ja sillä olisi myös vaikutuksia siihen, mihin tämä budjetissa kuuluu. PK-yritysten suhteen totean, että tällä hetkellä meillä on jo mietintö PK-yrityksille suunnatuista välineistä, jotka ovat jo tällä hetkellä käytössä. Kahdeksan miljoonaa euroa on jo äh, näissä PK-toimissa sidottuna. Me voimme tehdä vielä enemmänkin. Voimme yhdistää tämän äh, investointipankin lainoihin ja tämä ei vaatisi minkäänlaista muutosta asetukseen. Puheenjohtaja, jos vielä voin käyttää kaksi minuuttia puheaikaa. Ehdotuksessa esittelijältä on viittaus siitä, että tämä väline voisi kenties auttaa myös kohesio- ja rakennerahastorahoituksen käyttöä. Haluaisin korostaa sitä, että komissio haluaa varmistaa, että tämä ei ole minkäänlainen tukikelpoisuustoimi, Tällä ei anneta jäsenvaltioille, joilla on tuki, tuen vastaanottoon liittyviä ongelmia, eh, asettaa tällaisia varoja jo, jo, jollakin tavalla varaukseen, reserviin. Niissä jäsenvaltioissa, joissa kohesio rahastosta rahoitettavat hankkeet eivät tällä hetkellä toimi sen takia, että yksityinen sektori ei toimi eikä rahoita näitä hankkeita. Kyse ei ole rahoituksen vastaanottokyvyn helpottamistoimesta. Lopuksi haluaisin vielä mainita, että jotta komissio voisi täytäntöönpanna tätä toimea keskitetyn hallinnon puitteissa, rahoja on siirretty yhteisestä hallinnosta suoraan komission hallinnointiin investointipankin kanssa yhteistyössä tai toisen julkisen pankin kanssa yhteistyössä. On tärkeää, että välineet ovat aika lailla rajoitettuja soveltamisalaltaan ja niiltä toimiltaan, joiden rahoittamiseen niitä käytetään. Näin ollen ei ole mahdollista laatia tällaisia täsmävälineitä jollekin jäsenvaltiolle sopivaksi. Meillä on mm, tiettyjä riskejä, jotka liittyvät tällaiseen, tällaiseen rahoitusvälineeseen. Meillähän on myös verkot, jotka täytyy huomioida. Uh, Kiitoksia, herra Goncalves. Minulla on nyt kolme kollegaa, jotka haluavat käydä keskustelua. Ensin kollega Hartung. Voorzitter, dank Kiitoksia, puheenjohtaja. Niin kuin minä ymmärsin, niin tässä ohjelmassa on kyse siitä, että enemmän Euroopan investointipankin määrärahoja menisi ongelmamaihin, maihin, joilla on suuria ongelmia tai jotka korruptioindeksissä ovat äh, heikoilla sijoilla. Pankit eivät halua enää antaa määrärahoja, jäsenvaltiot eivät halua enää antaa määrärahoja, eivätkä rakenne- ja kohesiorahastoistakaan enää liikennemäärärahoja, joten olemmeko nyt sitten ihan äh, hulluiksi tulleet, kun sinne lisää rahaa vain syydämme. Als next. Kiitoksia. Ja seuraavaksi kollega Safrakakis. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Omalta osaltani haluan todeta, että lausuntoluonnos on tervetullut. Esittelijä Rivellini on oikealla tiellä. Me olemme aluepoliittisessa valiokunnassa keskustelleet tästä kovasti ja komissio on tehnyt hyvän ehdotuksen mielestämme. Se on äärimmäisen tärkeää, että pääsemme kompromissiin tämän ehdotuksen pohjalta mieluummin pian. Jotta päästään tavoitteeseen, on keskeistä, että varmistamme nopean etenemisen. Vain näin saamme myönteisempiä tuloksia paikan päällä, kentällä johon tällä ehdotuksella pyritään. Jos viivästystä tapahtuu, niin sitä vähemmän vaikutuksia saadaan aikaiseksi tällä ehdotuksella. Minulla on muutamia ehdotuksia ja myös muutosesityksiä, jotka aion tehdä. Meidän täytyy varmistaa, että riskinjakoväline täyttää EU 2020-strategian tavoitteet. Meillähän on tässä tietyt pöytäkirjat, joita pitää kunnioittaa. PK-yritysten asemaa ei voi liiaksi korostaa EUn talouden selkärankana. Ne voivat olla käynnistämässä uudelleen kasvua ja ne ovat eturintamassa myös tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa. Meillä on selkeästi tarvetta tukea pk-yritysten rahoitusta ja tässä rahoitusvälineessä, joka meillä on jo olemassa rahoitus, rakennerahastojen puitteissa, jota voidaan käyttää PK-yritysten auttamiseen, se auttaa myös likviditeetin parantamisessa. Vaarana on päällekkäisyys tai kilpailuasema erilaisten toimien välillä PK-sektorilla. Kiitokset kollega Stavrakakis. Sitten kollega Ivanova, olkaa hyvä. Thank you, chair. Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluan onnitella esittelijämme, valmistelijaa tästä hyvästä työstä. Pidän komission ehdotusta hyvänä. Näin parannetaan rahoituksen saatavuutta ja parannetaan rakenne- ja kohesiorahaston toimintaa – Kyllä tämä talous- ja rahoituskriisi on koskenut monia jäsenvaltioita ja siksi sen vaikutuksiin tarvitaan kokonaisvaltainen vastaus. Budjettikurin aikoina tarvitaan lisää rahaa suuria infrastruktuurihankkeita varten. Kaikki jäsenvaltiot tarvitsevat likviditeetin lisäystä. Jotkut jäsenvaltiot ponnistelevat todella kovasti talouskurin, budjettikurin ja julkisen rahankäytön rajoittamisen puitteissa, miksi näillä mailla ei ole samoja mahdollisuuksia näiden välineiden käyttöön. Muutenhan annetaan aivan väärä signaali, ikään kuin jätetään huomiota hyvät ponnistelut ja tuetaan huonosta taloudenpidosta, joten minäkin tulen tekemään vastaavanlaisia tarkistuksia kuin valmistelija ja toivon, että komissio pohtii vielä uudelleen ehdotustaan. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Haluaako valmistelija vielä käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kyllä, kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollegoita heidän puheenvuoroistaan ja vielä muutama tarkennus kollega Hartungille. Haluaisin sanoa, että ei ole mitään määrärahojen lisäystä. Siis kulut eivät lisäänny. Päinvastoin me paremmin käytämme määrärahoja, mutta euroakaan menot eivät lisäänny, joten en nyt oikein ymmärrä, mistä hän tämän keksi. Itse asiassa voidaan saada aikaan suurempia investointeja samoilla määrärahoilla, joten menot eivät lisäänny. Ja tietenkin olen täysin samaa mieltä tästä ajankohdasta. Meidän täytyy tarttua hetkeen usein hyvä toimi, joka tehdään väärään aikaan, onkin loppujen lopuksi tuottaa huonoja tuloksia. Joten tästä olemme samaa mieltä, kuten myös kollega Ivanovaa. Häntäkin kiitän, olen samaa mieltä hänen kanssaan. Meidän täytyy ottaa kaikkia EUn jäsenvaltioita, koska kriisiä ei ole vain jossain Euroopan kolkassa, vaan koko Euroopassa. Ja tämä kaikki saadaan aikaan ilman menolisäyksiä. Tarkoituksena on ainoastaan paremmin eh, käyttää eurooppalaisia määrärahoja. Ja tämä mahdollisuus pitäisi antaa kaikille jäsenvaltioille. Kiitoksia. Ja, vielen äh, Kiitos, herra Rivellini. Määräaika tarkistusten jättämiselle on 14. helmikuuta 2012. Ja näin tämä esityslistan kohta seitsemän on tullut käsiteltyä. Ja nyt siirrytään esityslistalla, joka on taaksepäin kohtaan viisi. Kalfinin mietintö. Tänään meidän tulee hyväksyä lausuntoluonnos ja ensin saa puheenvuoron esittelijämme, valmistelijamme herra Kalfin. Olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Mr. Chair. I don't have... Uh, Kiitos puheenjohtaja. Kovin paljon ei ole tästä sanottavaa. Me olemme keskustelleet aiheesta ja mietinnöstä jo aikaisemmissa kokouksissamme. Kävimme hyvän keskustelun myös oma aloitin mietinnöstä tässä valiokunnassa. Me annamme nyt Develle lausunnon. Haluan kiittää kollegoita, jotka ovat tehneet ehdotuksia tarkistuksiksi tähän mietintöön. Havaitsette varmasti, että tietyt eivät ole kovinkaan selkeitä terminologian näkökulmasta. Ehdottaisin, että ette tue niitä. Mutta yleisvaikutelma on se, että tämä on hyvä mietintö, ja kiitos vielä kollegoille, jotka ovat tehneet tarkistuksia ja jotka ovat tärkeitä. Kiitos. Jos teille sopii, niin äänestetään. Koneäänestys osittain ainakin. Joten laittakaapa kortit sinne valmiiksi. Aivan ensin äänestämme tarkistuksesta yksi Part Stassilta. Kohta kohdalta äänestys. Kuka on ensimmäisen osan puolesta? Vastaan. Tyhjää. Aika tiukoille meni, eli tarkistetaan koneellisesti. Ensimmäinen osa vielä. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty kohta 3a, tarkistus kaksi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty joitain ja Tarkistus kolme puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus viisi Paksasilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6. Check. Uh, number five. Check. Palataan vielä tarkistukseen 5. Koneäänestyksellä äänestys on alkanut. Ändrag. Tarkistus 5 tosiaan Paksasilta nyt. Äänestys on päättynyt. Mikäpäs tulos oli? Se oli sittenkin hylätty. Tulos on näkyvillä siinä. Tarkistus 6 Stassilta. Siihen on suullinen tarkistus samaiselta henkilöltä. Vastustaako joku suullisesta tarkistuksesta äänestämistä? Ei, eli voimme äänestää puolesta. Vastaan. Tyhjää Hyväksytty. Tarkistus seitsemän. Kohta kohdalta. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Loput puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan toinen osa koneellisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty se oli äänin 15 vastaan 7 puolesta. Sitten tarkistus kahdeksan. Siinäkin on suullinen tarkistus. Vastustaako joku suullisesta tarkistuksesta äänestämistä? Ei, joten voimme äänestää puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus yhdeksän Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Ja nyt loppuäänestys koneellisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Äänin 20 puolesta kaksi vastaan, ei tyhjiä, hyväksytty. No niin, kiitoksia. Kiitos valmistelijallemme ja näin tämä esityslistan kohta on hoidettu ja siirrytään esityslistalla eteenpäin. Seuraavaksi esityslistan kohta kuusi. Kyseessä on KONT-valtuuskunnan vierailu Haitiin. Ja jos Jan Mylder haluaa käyttää puheenvuoron, niin hän sen saa. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Voin puhua ihan lyhyesti. Olemme käyneet koko joukon keskusteluja tämän valiokunnan ulkopuolella liittyen Haitin matkaan. Kyse oli turvallisuustilanteesta ja sitten meillä on ollut kokous kuuden kansalaisjärjestön kanssa, jotka toimivat Haitissa maan yleisestä tilanteesta sekä hankkeiden täytäntöönpanosta. Tilanne Haitissa on hyvin vaikea. Hallitus ei ole kovinkaan voimakas ja rahat, joita maahan on virrannut, eivät ole, niitä ei ole saatu käytettyä. Tämä on aika ongelmallista ja asiakirjojen joukossa on aika paljon tietoa Haitista. Itse en ole tätä pakettia ehtinyt lukea. Te ehkä olette. Mutta yksi asia, mistä valtuuskunta ei ollut ihan selvillä, oli se, että ECHO ehdotti, että valtuuskunta vierailisi kolmessa hankkeessa. Kun tapasimme kansalaisjärjestöjen edustajia, kysyimme näiden kolmen hankkeen rahoituksesta ja lisätiedoista. Kosa, sivulla kolme voitte nähdä että Tabara Isa vierailua on ehdotettu. Tässä kyseessä on 5 miljoonaa euroa EU-rahoitusta. Samoin IFRC keskukseen on ehdotettu vierailua. Tämä on 1,5 miljoonaa euroa meidän tukemme. Ja sitten Jean de Marche, jossa 20 000 ihmistä asuu tuhotun presidentti Britin linnan edessä. Ja 2,3 miljoonaa euroa on tämä summa. Eli nyt meidän täytyisi tehdä päätös siitä, mitä ihmiset haluavat valtuuskunnan tekevän, missä vierailevan. Tässä puheenjohtaja oikeastaan se, mitä minulla oli sanottavana, niin tämä on kahden päivän vierailu. Ohjelma on aika tiukka. Ja sittenhän nähdään, että mitä sieltä löytyy. Kahdessa päivässä ei kokonaiskäsitystä varmaankaan saa tilanteesta, mutta vaikutelman kuitenkin. Kiitos. Kiitoksia kollega Mylder. No niin, todella teidän asiakirjoissanne on kattava paketti tähän valtuuskuntamatkaan liittyen ja meillä on hyvin paljon siinä mielessä tietoa. Minulla on kaksi kaksi puheenvuoropyyntöä täällä. Ensinnäkin herra Odi. Merci, monsieur le président. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää sihteeristöä järjestelyjen laadusta ja kolme kommenttia. Ensinnäkin valvottavien hankkeiden valinta. Tarkastaja valitsee jonkinlaisella satunnaisotannalla nämä hankkeet, mutta ne hankkeet, joihin me nyt aiomme tutustua, tarjotaan meille jonkinlaisena näytteenä komission yksiköiden valitsemana. Tässä ei periaatteessa ole mitään ongelmaa, mutta minä hieman mietin tätä metodia, kun tehdään tällainen alustava valinta ja sitten todetaan, että on turvallisuuskysymyksiä paikan päällä siirtymisissä ja niin edelleen. Tämä vain näin kommenttina. Sitten tiedot, jotka me olemme saaneet kansalaisjärjestöiltä, on aivan selvää, että julkisessa rahoituksessa on paljon petoksia ja korruptiota. En tiedä, miten me voimme sitten arvioida tätä kysymystä, korruptiota ja petoksia. Nyt katastrofin seurauksena ja myös poliittisen ja hallinnollisen tilanteen seurauksena tilanne on tällainen kuin on. Ja sitten kehitysyhteistyövaliokunta käy säännöllisesti Haitissa. Totta kai tälle on syitä, jotka eivät liity talousarvon valvontaan, vaan muista syistä. Haluaisin tietää, ovatko nämä kaksi sihteeristöä yhteistyössä, jotta ensinnäkin meillä olisi asiakirjoja toisesta valiokunnasta ja jotta saisimme myös tietää, mikä on kehitysyhteistyövaliokunnan näkemys sellaisista kysymyksistä, mitä me voisimme tehdä talousarvion valvonnan näkökulmasta. Onko näiden kahden valiokunnan välillä yhteistyötä? Kiitos. Ehkäpä tähän, vastaukseen, tähän kysymykseen saadaan vastaus vielä myöhemmin. Kollega Herzog oli pyytänyt puheenvuoroa, eikö totta? totta. Luulin, että se oli kollega Herzog, mutta hän ei ole nyt enää paikalla. Ja kollega Hartong. Kollega Hartong. Minä luin tässä äh, hieman väärin, tehän se olittekin. Kollega Hartong siis, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minä olen äh, tilintarkastuksen ja valvonnan puolesta puhuja. Se on hyvin tärkeää, koska kyse on veronmaksajiemme rahoista. Ja minä kyllä epäilen tämän koko valtuuskuntamatkan järkevyyttä tässä, että mennään maapallon toiselle puolelle katsomaan sitten tilannetta. Ja minä mietin, että kuinka paljon tietoa saadaan. Kyllä tietoa Haitin tilanteesta on saatavilla myös internetissä tai sähköpostitse. Myös Yhdysvalloissa on koko joukko raportteja tehty asiasta. Siis valtuuskuntamatka, joka nyt menee kahdeksi päiväksi paikalle, saako se nyt jotain lisätietoa, jotain lisäarvoa luotua tällä, tällä matkalla? Eli minä kysyn kyllä vakavasti, että mikä on tämän valtuuskuntamatkan hyöty? Mm, onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei. Joten nyt meillä on kysymys siitä, että voimmeko saada kehitysvaliokunnan tietoja käyttöömme. Voisiko sihteeristöstä joku vastata tähän? Olkaa hyvä. Oui, pour euh, répondre à monsieur... Vastauksena edustaja Odille. Ensinnäkin olemme olleet kehitysyhteistyövaliokunnan kanssa – yhteistyössä. Ei niinkään ohjelman puitteissa, koska tämä kuuluu <clears throat> meidän toimivaltuutemme, mutta toki näissä turvajärjestelyissä meillä on paljonkin yhteistyötä. Ja, vielen Dank, damit ist die... Kiitos. Näin tämä kysymys ehkä sai vastauksen vai onko Odilla vielä lisäkysymys? Kyllä ja ei meillä on sellainen tilanne, että ensinnäkään kehitysyhteistyövaliokunta ei tiennyt, mitä me teemme. He eivät ole tietoisia tästä vierailusta. Varmaankin teillä virkamiehillä on hyvät suhteet toinen toisiinne. No tämä nyt oli vain ihan tällainen sivuhuomautus suluissa. Hyvä. Eli sihteeristömme on saanut tietoa ja tulee varmaankin saamaan tietoa sitten tässä vielä. Tätä minä en nyt tiedä, mutta kyllä me varmasti olemme omat velvoitteemme hoitaneet ihan virkateitse, mitä tiedon kulkuun tulee. Mitä sitten tulee tämän matkan perusteluihin? Tietenkin lupamenettelyt ovat olemassa – ja tämä periaatteellinen kysymys ei mielestäni kuulu nyt ehkä tähän hetkeen, vaan se tulee ehkä esittää sitten niille toimivaltaisille tahoille, jotka matkasta päätöksen tekevät. Samoin kysymyksen voi esittää tietenkin poliittisissa ryhmissä. Mitä aluevaliokuntaan esimerkiksi tulee, niin kokemukseni mukaan valtuuskuntamatkat, joita tehdään muun muassa meren takaisille alueille, vaativat usein, paitsi että ne ovat fyysisesti rasittavia, vaativat usein muun muassa rokotuksia ja luonnollisesti myös keskustelemalla suoraan näiden henkilöiden kanssa, niin saadaan kyllä hyvin paljon ehkä lisätietoa ja tästä syystä tämän henkilökohtaisen kokemuksen vuoksi varmaankin on kyllä ihan hyötyä näistä rasittavistakin valtuuskuntamatkoista. Eli voimme olla kiitollisia, että jotkut kollegat tämän rasitteen kontolleen ottavat ja matkaan lähtevät. Onko vielä muita puheenvuoropyyntöjä? Juu, Parts taas. Kiitos. Se, mitä Hartong tuossa sanoi matkan tarpeellisuudesta, kyllä tämä uskoakseni on erittäin hyödyllinen ja tarpeellinen matka. Olen käynyt itse Kosovossa ja entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa ja kyllä nämä vierailut ovat olleet hyvin hyödyllisiä. Se tieto, mitä saa paperilla, on kuitenkin toisenlaista. On kiinnostavaa tavata paikalla henkilöitä ja esimerkiksi johtopäätöksissä olemme ihan sitten toteuttaneet seurantaa näiden tapaamisten perusteella jälkikäteen. Siinä mielessä olen Hartongin kanssa samaa mieltä, että se, että mennään vain kahdeksi päiväksi haitiin, pitkä matka, aikaa vain kaksi päivää paikan päällä, se ei kyllä riitä tekemään kaikkea sitä, minkä haluaisi tehdä joten tämä on kyllä ihan oikeutettu kritiikkiä. Ehkäpä talousarvion valvontavaliokunta voisi kannustaa siihen, että voitaisiin tehdä poikkeuksia, että näin lyhyitä matkoja ei tarvitsisi toteuttaa noin kauas. Kiitoksia. Ja nyt puheenvuoron saa komission edustaja niin toivoissaan. Toivotan komissiosta tervetulleeksi rouva tai herra Pennas Laidon. Onko hän paikalla? Ah, Kailin äh, Adriansen sittenkin. Rouva Adriansen, olkaa hyvä. The floor. Teillä on puheenvuoro. Euh, Kiitos tästä alustuksesta. Kenties voisin käyttää puheenvuoron siitä, miten hankkeita valitaan. Tästä esitettiin kysymys. Lähtökohta valtuuskunnalle oli siitä, että saadaan kattava lista hankkeista, jotka nyt ovat käynnissä Haitissa ja erityisesti ne, jotka on hyväksytty parlamentaarikkojen toiveesta. Totta kai on vaikea keskittyä niihin hankkeisiin, joilla voisi olla vierailijan kannalta lisäarvoa. Ja tässä luonnollisesti on komission näkökulmasta kyseessä myös turvallisuusnäkökulmat ja matkojen kestot, etäisyydet. Usein liikutaan Pohopansin lähimaastossa ja matkat keskustasta kaupungin ulkopuolelle ovat äärimmäisen pitkiä. Matka kestää kauan. Ja nyt kun vierailu on vain kaksi päivää, niin todellakin on valittu niitä hankkeita, jotka maantieteellisesti ovat keskittyneitä tietyille alueille. Muuten ei olisi realistista käytännössä hoitaa tätä vierailua. Tälläkin on ollut roolinsa ja merkityksensä ja valtuuskunnalle on, on muutoin vaikea saada kattavaa kuvaa tilanteesta. Tästä syystä ECCO ja Defko ovat saaneet pyynnön siitä, että suuntaudutaan pikemminkin maantieteellisesti sellaisiin hankkeisiin, jotka ovat mahdollisia kuin noin muutoin edustaviin hankkeisiin. Nämä ovat äh, mahdollisia vierailukohteita kahden päivän vierailun aikana. Yleisemmin komissiossa, yksikössämme olemme tarjonneet briefaustietoa, joka on mukana tässä tausta muistiossa, joka tarjoaa tietoa siitä, miten unioni on voinut toimia luonnonkatastrofin jälkeen, minkälainen toiminta meillä on, minkälainen rahoituskehys tähän liittyy. Tämä löytyy kansiostanne asiakirjojen joukosta. Kiitos. Haluan kiittää teitä tästä lisäselvityksestä. Paljon kiitoksia. Voimmeko näin päättää keskustelun tästä haitikysymyksestä. Jan Mylder saa vielä puheenvuoron lopuksi. Und, äh, ich weiß nicht, äh, wir können zwei und drei kombinieren. Minä en tiedä, me voimme yhdistää kahden, kakkosen ja kolmosen, tai voimme vierailla vain yhdessä. Minä en tiedä, mitä me teemme. Onko poliittisilla ryhmillä tästä jotakin huomioita? Hei. Kollega Geier. Also. No, minun mielestäni on niin, että jos me katsomme paikan päällä hankkeita, niin me haluamme saada vaikutelman todellisista vaikeuksista paikan päällä. Niistä vaikeuksista, joita ne henkilöt kohtavat, jotka näitä ekon määrärahoja käyttävät ja meidän täytyy katsoa, että tulemmeko siihen tulokseen, että se tapa, jolla Ekon kumppanit käyttävät määrärahoja paikan päällä, onko se hyvä vai ei. Me varmasti keskustelemme määrärahojen hallinnointimenetelmistä, katsomme siitä, millaiset turvallisuuspuitteet on. Me voimme keskustella henkilöiden kanssa siitä, millaisia uhkia he kohtaavat, täytyykö heidän maksaa suojelurahaa turvallisuusviranomaisille ja niin poispäin me emme varmasti voi, ja tässä ehkä kollega Odin odotukset ovat vähän liian korkealle, me varmasti pääse sellaiseen tai näe mitään sellaista, jossa me voisimme sanoa, että tässä pitäisi antaa hätäapua lasten ruokintaan ja sen sijaan mm, koulutaankin poliisiviranomaisia. Silloinhan me todella olisimme osuneet aivan napin, mutta minusta on enemmänkin oletettavaa, että näemme millaisissa olosuhteissa ihmiset siellä työskentelevät ja millaisia ongelmia näistä olosuhteista syntyy. Sitten olisi ehkä mahdollista katsoa kahta hanketta, jotka voidaan logistisesti yhdistää. Silloin saa laajemman vaikutelman kuin jos katsoo vain yhtä hanketta. Siksipä kannattaisin tätä varianttia. Kiitoksia. Myös kollega Kresli on käyttänyt, pyytänyt puheenvuoroa. Mikrofoni. Usein, okei. Okay. Super. Weitere Kreslen huomiot eivät kuuluneet tulkeille asti. Because Jens Geier suggested it already, I think then we... Niin, koska Jens Geier ehdotti tätä, niin me voisimme ottaa kaksi hanketta. Ja jos meillä on riittävästi aikaa, niin sitten voimme ottaa hankkeet kaksi ja kolme. Ja, vielen Dank. No niin, kukaan ei vastusta, joten näin voimme toimia. Näin tämä haitikeskustelu on päättynyt ja siirrytään seuraavaan esityslistan kohtaan. Ensimmäinen kerta uudessa menettelyssä. Tästä minua pääsihteeri vielä muistutti. Kyse on siis erityiskertomuksesta ja ne tulevat tulevaisuudessa myös täysistunto käsittelyyn. Ja tämä erityiskertomus liittyy EUn toimien tehokkuuteen liittyen kalastuslaivastojen kapasiteetin mukauttamiseen. Rova Andreasen on esittelijämme ja toivotan Lasaros Lazarun tervetulleeksi Euroopan tilintarkastustuomioistuimesta. No niin, ensin puheenvuoron saa ää, Lasaru. Ja, bitte, Herr Lazaro. Thank you, uh, um, Puheenjohtaja, talousarvion valvontavaliokunnan jäsenet. Minulla on nyt ilo esitellä erityiskertomus 12-2011 tilintarkastustuomioistuimesta aiheena kalastusmahdollisuudet ja ovatko EUn toimet tukeneet kalastuslaivastojen kapasiteetin mukauttamista – Meillä on komission ehdotuksia yhteisen kalastuspolitiikan uudistamisesta ja meillä on myös uusi kalatalousrahasto. Ja lainsäädäntöviranomainen tutkii näiden toimien tehokkuutta. Käyn lyhyesti lävitse kertomuksen taustan ja korostan suosituksia ja toteamuksia, joihin tuomioistuin tutkimuksessaan tuli. Useiden vuosien ajan kalakannat EU-ssa ovat pienentyneet. Kalastus uhkaa kalakantojen kestävyyttä pitkällä välillä näin korkean kalastuksen kautta sekä kalastussektorin elinkelpoisuutta. Silloin kun vuonna 2002 tätä sektoria viimeisen kerran uudistettiin, niin miljoonalla tonnilla kalakannat ovat pienentyneet ja noin 70 000 työpaikkaa kalastussektorilla on menetetty. Kalastus kapasiteetti on tunnistettu yksi ylikalastuksen pääsyistä ja kalakantojen pienenemisen syistä. On pyritty pienentämään kalastuslaivaston ylikapasiteettia eri keinoin vuosien varrella. On käytetty muun muassa laivojen romuttamista, niiden poistamista käytöstä ja jäsenvaltioiden erilaisia tukitoimia. Toistaiseksi toimet eivät ole toimineet riittävästi. Tämä tunnustetaan komission huhtikuun vihreässä kirjassa vuodelta 2011, joka on nykyisten ehdotusten pohjana. Tuomioistuin raportoi myös ongelmista ylikapasiteetin suhteen aiemmissa erityiskertomuksissaan. Hiljattain erityiskertomuksessa seitsemän vuodelta 2007 ja myös erityiskertomuksessa vuonna 1993. Tämä tarkoittaa sitä, että ongelmat ovat olleet olemassa jo pitkän aikaa. Kun tiedämme, että kalastuspolitiikka oli tulossa uudistusvaiheeseen ja kun ongelmat olivat tiedossa, tuomioistuin päätti tutkia EUn toimia, joilla pyritään ylikapasiteettia pienentämään. Lainsäädännön näkökulmasta tutkimme EUn toimia, joilla pyritään kapasiteettia sopeuttamaan kalastus, suhteessa kalastusmahdollisuuksiin. Seitsemän jäsenvaltiota, joissa kävimme, olivat Tanska, Ranska, Italia, Espanja, Puola, Portugali ja Iso-Britannia. Yhdessä muodostavat noin 70 prosenttia kalastuskapasiteetissa EU ja 80 prosenttia EUn rahoituksen näkökulmasta. Näin saimme hyvän kuvan yleistilanteesta ja ylikapasiteetista EUssa. Mitkä ovat sitten pääjohtopäätöksemme? Tuomioistuin totesi kahden tyyppisiä toteamuksia. Ensinnäkin, kun ajatellaan toimia ylikapasiteetin äh, rajoittamiseksi, siihen liittyy toinen puoli näistä toteamuksista. Haluaisin korostaa kolmea seikkaa ensinnäkin politiikan suhteen. Ensinnäkin ei pystytä kapasiteettia ja ylikapasiteettia riittävällä tavalla määrittelemään. Kalastuspolitiikka mittaa kalastuslaivastoa niiden tehojen perusteella. Tässä ei riittävästi huomioida kalastusmenetelmiä. Toki laivasto pienenee, mutta niiden kyky kalastaa kasvaa noin kolmella prosentilla vuositasolla. Tätä tuomioistuin on arvioinut ja tämä johtaa siihen, että noin 60 prosentilla 16 vuoden kaudella kalastusmäärät ovat kasvaneet. Lisäksi Viime kerralla, kun arvioitiin ylikapasiteettia laivastossa, se tapahtui 15 vuotta sitten ja katsottiin, että 40 prosenttia on ylikapasiteettia. Tämä monimutkaistaa tavoitteiden asettelua ja vähennystavoitteiden asettelua. Toiseksi kapasiteettikatto katto, jolla pyritään laivaston määrää pienentämään, on tullut epärelevantiksi. Meillä on kapasiteetti ylärajoja, kattoja, mutta katot eivät ole enää relevantteja, koska todellinen laivaston koko on toki katon alapuolella. Laivasto 200 000 tonnia voisi olla vielä isompi ja siltikin oltaisiin vielä oikeissa puitteissa. Entäpä sitten kalastusoikeudet? Kalastuspolitiikassa ei ole selkeitä, riittävän selkeitä sääntöjä kalastusoikeuksien määrittelystä silloin, kun julkisella tuella romutetaan laivoja. On hyvin ristiriitaisia ohjeita tästä aiheesta. Meillä on perusasetus vuodelta 2002, jossa määritetään se, että kalastusoikeuksia alukselta poistetaan, mutta asetukset, joissa määritellään vuosikiintiöt, mahdollistavat sen, että näitä oikeuksia tietyissä tapauksissa myönnetään uudelleen. Tietyt jäsenvaltiot antavat kalastajien myydä oikeuksiaan, kun taas toisissa jäsenvaltioissa tämä on kiellettyä. Sitten romutetuilta aluksilta vapautuu tiettyjä kiintiöitä joita voidaan käyttää muiden kalastajien tilanteen helpottamiseen. Ei ole selkeitä määräyksiä siitä, miten näissä tapauksissa tulisi toimia silloin, kun julkisia varoja käytetään laivojen romuttamiseen. Siirrettävät oikeudet yhteydessä kapasiteetteen, tätä ei määritellä, tätä ei täsmennetä säännöissä. Tuomioistuin tietää, että Tanska ja Norja ovat hyväksyneet kapasiteettisopeutusta, ja tähän ei ole juurikaan käytetty julkisia rahoja, oikeuksia vain on siirretty. Tuomioistuin näin ollen katsoo, että kalastusoikeussääntöjä täytyy selkeyttää ja tästä voidaan kyllä ottaa opiksi. Lisäksi haluaisin mainita hyvin mielenkiintoisen tutkimuksen, joka tehtiin vuonna 2010 parlamentille. Sen otsakkeena on kalastuksen hallinnointi. Olemme sieltä löytäneet samanlaisia toteamuksia kuin omassa erityiskertomuksessamme. Haluaisin korostaa seitsemää seikkaa erityistoimea, jolla kapasiteettia voidaan vähentää. Ensinnäkin viivästyksiä on ollut täytäntöönpanossa kalastusrahastosäännösten suhteen jäsenvaltioissa. Vuonna 2010 puolessa välissä ohjelmaa vain 645 miljoonaa, joka on 15 prosenttia käytettävissä olevista varoista 4,5 miljardista oli käytetty. Jäsenvaltiot kapasiteetin pienentämispyrkimyksissään eivät pystyneet riittävästi perustelemaan toimia suhteessa kalakantoihin. Oli myös ongelmia sopeutussuunnitelmissa, joka on pääväline, jolla pyritään nimenomaan kalastuslaivaston pienentämiseen. Sitten sitten tiettyjä tavoitteita ei määritelty selkeästi alusten vähentämisen suhteen. Vaikkakin investoinnit, joilla lisätään kalastusmahdollisuuksia, eivät ole tukikelpoisia. Katsoimme, että kuitenkin käytännössä tällaista rahoitusta tapahtui. Esimerkiksi niin, että tehtiin mahdolliseksi kalastuksen pidentäminen ja laajentaminen käytännössä. Rekisteriä ei päivitetty riittävästi ja yksityiskohtaisesti myöskään romutettujen alusten osalta. Tämä vaikuttaa kattoihin kun 2003-2009 kaudella 5800 alusta, joka vastaa 3500 tonnia, romutettiin julkisella tuolla rekisterin mukaisesti. Alusten valinta ei ollut kovinkaan täsmäytettyä. Tämä johti siihen, että romutettiin aluksia, joilla juurikaan ei ollut vaikutusta sitten kalakantojen kannalta. Joissain tapauksissa julkista rahoitusta maksettiin sellaisille aluksille, jotka eivät enää olleet toiminnassa, taikka jotka sitten olivat vastuussa suuresta määrästä kalakantojen kannalta. Meillä on uusia ehdotuksia kalatalousrahastoksi ja siellä todetaan, että kapasiteettiin puuttuminen äh, laivojen romuttamisen kautta ei ole ollut tehokasta. Vuodesta 1994 1,7 miljardia euroa on käytetty tähän erityistoimeen. Polttoainekriisisääntelyllä on ollut ennakoimattomia vaikutuksia. Tarkoituksena oli tarjota julkista rahoitusta romutukselle ja alusten modernisoinnille niin, että voitaisiin tukea polttoaineiden hinnan kehityksen aiheuttamia ongelmia. Tietyt jäsenvaltiot ovat tulkineet tukikelpoisuutta varsin vapaasti, eivätkä ole päässeet ennakoimaan minkälaisia säästöjä kapasiteetin, kapasiteetin kannalta. Esimerkiksi myönnettiin tukea alusten rakentamiseen ja tuontiin. Tuomioistuin totesi, että kalatalouspolitiikan säännöt, joiden mukaisesti jäsenvaltiot raportoivat ponnisteluistaan ylikapasiteetin poistamiseksi ovat riittämättömiä. Lisäksi suurin osa jäsenvaltioista ei valmistele riittäviä kertomuksia, eivätkä käytä olemassa olevia komission suuntaviivoja apunaan. Käytännössä on mahdollista saada luotettavaa tietoa kapasiteetista EU-tasolla näiden äh, raporttien kautta. Mitä sitten tuomioistuin suosittaa? Suositamme, että komissio pohtii sitä, onko visio ja aloitteet äh, muutokset tarpeen tähän perusasetukseen, jotta voitaisiin paremmalla tavalla määritellä kalastuskapasiteetti ja ylikapasiteetti kalastuksessa. Pitäisi ryhtyä tarvittaviin toimiin kapasiteetin leikkaamiseksi. Olisi määriteltävä selkeät rajat, raja-arvot ja ponnistelu, ponnistelu tarvittaisiin lisää sopeutussuunnitelmien parantamisessa. Täytyy modernisoida aluksia, parantaa alusrekisteriä ja päästä tasapainoon äh, mahdollisuuksien ja kapasiteetin suhteen. Tuomioistuin suosittaa, että jäsenvaltiot kun ne täytäntöön panevat aikataulussa kalatalousrahaston määräyksiä eivät lisäisi kalastusmahdollisuuksia, pitäisivät rekisterit ajan tasalla, päivittäisivät paremmin romutussuunnitelmansa ja vähentäisivät tehokkaammin ylikapasiteettia. Meidän pääviestimme on se, että kalastuspolitiikka ei voi olla menestyksekästä, jollei tätä ylikapasiteettiongelmaa ratkaista. Tämä vaatii ylikapasiteetin tunnistamisen, määrittelemisen, täytyy olla kannustimia kapasiteetin vähentämiseen ja täytyy myös raportoida, millä tavalla asia edistyy. Tuomioistuin katsoo, että kalastuspolitiikan uudistus ja sen rahoituksen uudistus tarjoaa meille mahdollisuuden lainsäädännön näkökulmasta poistaa ylikapasiteettia. Olemme tyytyväisiä, että tämän kertomuksen kautta tuomioistuin on voinut osallistua tähän prosessiin. Tiedoksenne vielä haluaisin kertoa, että Euroopan parlamentin kalatalousvaliokunta on kutsunut meidät esittelemään tämän kertomuksen maaliskuun 21. päivä. Kiitoksia. Nyt olen valmis vastaamaan kysymyksiinne. Kiitos. Thank you very much. Kiitos teille, herra Lasaros Lasaru siitä, että esittelitte meille tämän erityiskertomuksen. Niin kuin mainitsitte, erityiskertomuksia on vahvistettu tai niiden asema Euroopan parlamentin mielissä on vahvistettu uuden menettelytavan kautta ja on hyvä, että myös muut valiokunnat niitä nostavat esiin. Nyt minä annan puheenvuoropynnön esittelijällemme rouva Martta Andreassenille. Hän voi nyt ottaa kantaa ja muistutan tässä vaiheessa, että hänen mietintöluonnoksensa tulee keskusteluun tänne valiokuntaan 23. huhtikuuta ja esittelijän johtopäätökset tulevat sitten mukaan komission vastuuvapausmenettelyyn. Rouva Andreasen, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä usein ihmettelen, kun tässä valiokunnassa istun, milloin jäsenet sanovat vihdoinkin, että liika on liikaa. Tämä eh, tilintarkastustuomioistuimen kertomus yhteisestä eh, kalastuspolitiikasta on yksi eh, kauheimmista kertomuksista, jonka olen lukenut. EU on käyttänyt kalastuspolitiikkaan valtaisia miljoonia euroja ja nyt katsotaan, mitä tuloksia saamme. Yksi seitsemän miljardia euroa on käytetty vuodesta 2020 äh, alusten romuttamiseen ilman mitään järkevää tulosta. 90 prosenttia äh, kalakannoista on ylikalastettu ja 30 prosenttia menee yli ähm, biologisten äh, rajojen. Tuhansia työpaikkoja on menetetty kalastuksessa ja kestävän kalastuksen tulevaisuutta EU:ssa ei voida taata. Yhteinen kalastuspolitiikka ei ole vastannut näihin ongelmiin. Kalastusrekisterejä ei päivitetä ja EUn komissio ei ole ryhtynyt minkään tehokkaaseen toimeen tilanteen valvomiseksi. Tämä kertomus korostaa sitä, mitä me kaikki tiedämme yhteisestä kalastuspolitiikasta että se on todellinen epäonnistuminen. Luomisestaan lähtien se on korvannut hyviä kansallisia politiikkoja, jotka pitivät huolta kalakannoista tällaisella kalliilla järjestelmällä, jota komissio ei pysty valvomaan. Tämä fiasko on todella kauhistuttava ja todellinen kalojen elämän hukkaamista. Se, että kuolleet, mutta täysin syömäkelpoiset kalat heitetään takaisin mereen joidenkin kiintiösääntöjen takia, on osoitus tästä epäonnistumisesta. Ja nyt täytyy kysyä, että kuka oli syypää tähän käytäntöön. Komissio ainoastaan lupaa uudistusta kaikki vastauksena kaikkiin tilintarkastustuomioistuimen kommentteihin. Ongelma, jota minulla ja useilla kalastajilla on, joiden kanssa olen puhunut, on, että me pelkäämme, että ne samat ihmiset, jotka loivat tämänhetkisen politiikan, me epäilemme, että he eivät pysty luomaan hyviä ratkaisuja. Minä olen vakuuttunut siitä, että tämä politiikka pitäisi jättää kansallisille hallituksille, jos me emme nyt vihdoinkin ryhdy toimimaan eh, tämän raportin seurauksena, niin sitten pelkään, kuten raportin kirjoittajatkin pelkäävät, ettei millaista järkevää kalastustoimintaa tulee enää Euroopassa olemaan pitkän, ö, eh, vähän ajan kuluttua. Nyt haluan esittää muutamia kysymyksiä tilintarkastustuomioistuimelle komissiolle. Tietääkö tilintarkastustuomioistuin erityisongelmista tiettyjen jäsenvaltioiden kanssa, joita se ei ole tarkastanut, esimerkiksi Kypros, Kreikka ja Alankomaat? komissio on suunnitellut kalastuspolitiikan uudistamista vuodesta 2011. Nyt tämän kertomuksen valossa, milloin komission olisi pitänyt tämän suunnitelman julkaista? kun tilintarkastustuomioistuin sanoo, että jäsenvaltion täytyisi, niin tarkoittaako tämä, että pitäisi olla jotain automaattisia rangaistuksia, kun ei noudata sääntöjä? Sitten liittyen tähän toiseen suositukseen jäsenvaltiolle, eikö ole mm, haittaavaa, että investoinnit kalastusaluksilla eivät lisää aluksen kapasiteettia? Ja miksi näitä identifioituja ongelmia ei tuotu esille. Ja sitten komissiolle, miksi viimeinen kalastusalusten ylikapasiteetin arviointi tehtiin 15 vuotta sitten. Useimmat jäsenvaltiot eivät valmistele raportteja, mutta oletan, että useasti joka vuosi kalastuskomitea tapaa Borset-rakennuksessa, joten mitä siellä sitten mistä siellä keskustellaan, kun nämä henkilöt tulevat Brysseliin. Kiitoksia. Kiitoksia. Hyvä esitteli ennen kuin annan komission edustajille puheenvuoron. Kysyn valiokunnan jäseniltä, onko teille lisäkysymyksiä tilintarkastustuomioistuimelle tai komissiolle. Niin, herra Geier. Kiitoksia. Puheenjohtaja, ensimmäinen kysymys on menettelytapakysymys. Te sanoitte, eh, kun esittelette tämän asian, että edustaja Andreasenin mietintö on pohjana vastuuvapausmenettelylle. Minun ryhmäni asiantuntijat sanoivat minulle, että tämä on ensimmäinen mietintö uudessa lähestymistavassa, nimittäin, että tämä on normaali mietintö, josta me äänestämme ja joka itsessään on jo Euroopan parlamentin kannanotto. Minun nähdäkseni tämä ei ole aivan sama asia, joten halusin tässä vielä kysyä, jotta olemme varmoja, millainen menettely tässä on kyseessä. Voisimmeko ehkä saada tiedon tästä, koska kyllähän tässä nyt muuttuu valiokunnan työskentelytapa. Tähän mennessä olemme me emme ole äänestäneet lausunnoista, jotka liittyivät tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukseen. Meillä oli valmistelija ja me keskustelimme lausunnosta, mutta sitten henkilö, joka oli vastuussa komission vastuuvapaudesta, hyödynsi näitä lausuntoja tai sitten ei. Nyt tilanne ilmeisesti on erilainen. Haluaisin tietää tarkalleen, mikä tilanne on, jotta tiedämme, miten, äh, mikä menettely on. Tämähän sitten tarkoittaisi, että me todellakin täällä valiokunnassa äänestämme äh, edustaja Andreasenin mietinnöstä tästä asiasta. Kyllä tämä on hyvin kauhistuttavaa, mitä tilintarkastustuomioistuin meille kertoo. Mm, äh, edustaja Andreasenhan esitti kysymyksen, että milloin liika on liikaa. Minä voin sosiaalidemokraattien puolesta sanoa, että olen erittäin iloinen äh, siitä, että komissio ilmeisesti ei halua jatkaa tätä ohjelmaa, koska tosiaankin se, mitä tilintarkastustuomioistuin tämän ohjelman toteuttamisesta meille kertoo, on sellaista, että kyllä tämä täytyy ihan periaatteellisesti täysin muuttaa. Joten kalastusvaliokunnan koordinaattoriltamme olen kuullut, että komission ehdotus, että tätä ohjelmaa ei jatketa, hän tulee tukemaan ja tämä tulee todennäköisesti myös saamaan kalastusvaliokunnan enemmistön, joten siis lopetamme tämän toiminnan. Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei näytä olevan, joten mitä menettelytapaan tulee, toteaisin seuraavaa. Tosiaan äh, minä olen ymmärtänyt tämän Cont Newsista niin, että aivan kuten sanoitte kollega Gaier Rouva Andreasenilta, tulee mietintöluonnos, siitä keskustelemme, avataan määräaika tarkistusten jättämiselle ja tehdään tarkistuksia ja sitten hyväksytään mietintö, niin kuin muissakin tapauksissa. Samalla aivan varmasti on niin, että tämä asia tai tämän asian valossa tarkastellaan vastuuvapausta kaiken kaikkiaan, eli että nämä asiat vaikuttavat toisiinsa molempiin suuntiin. Nyt puheenvuoron saa komission edustaja. Paikalla on tänään herra eh, Penaslado ja herra Johnson. En tiedä, kumpi voi ja haluaa käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin ehkä aloittaa toteamalla, että komissio on hyvin tyytyväinen tähän tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukseen niin sisällöltään kuin aika ajoitukseltaankin se on meille erittäin hyödyllinen, niin kuin herra Lasaruskin totesi, sillä se vaikuttaa kyllä pohdintaan kalastuspolitiikan uudistamisesta. Komissio katsoo, että ylikapasiteettiongelman ratkaiseminen, mikä ylikapasiteetin taso sitten Euroopassa onkin, on avain menestyksekkäälle tulevaisuuden kalastuspolitiikalle. Siksi olemmekin periaatteessa useimmista suosituksista ja johtopäätöksistä, joita tilintarkastustuomioistuin tekee, ihan samaa mieltä. Ehkä voisin kuitenkin tarkentaa vielä kantaamme, mitä tulee herra Lasarun esittämiin huomioihin. Yli, onko meillä ylikapasiteetin mittausmahdollisuuksia? Kyllä meillä on tietyt staattiset parametrit, jotka eivät kuitenkaan pysty ottamaan täysin huomiota, tekni, huomioon teknistä kehitystä. Ja ylikapasiteetti ei ole mikään pysyvä eh, tilanne, ei vaan tekninen kehitys kalastusaluksissa eh, on jatkuvaa ja näin ollen eh, alusten kyky parantaa pyyntiponnisteluja paranee koko ajan ja näin ollen myös ylikapasiteettitilanne muuttuu. Näin ollen tällaiset, äh, mitä tulee ihan äh, kattoihin, jo, nimellisiin kattoihin, joita meillä on näiden äh, parametrien kautta, eivät itse asiassa ota huomioon todellista kehitystä, teknologian kehitystä ja sitä, että miten tämä kapasiteetti on parantunut. Tässä ehkä on tiettyä epäselvyyttä, mutta kun puhutaan näiden siirtooikeuksien vaikutuksesta ja siitä vaikuttaako se Ähm, kalastuksen määrää, niin mitä hyvänsä näiden kalastusoikeuksien suhteen tapahtuu, olemme samaa mieltä siitä, että eri jäsenvaltioissa tilanne on erilainen. On aivan totta, että mitä hyvänsä kalastusoikeuksille tapahtuukin, niin se ei mitenkään lisää niiden kalojen määrää, joita jäsenvaltiot saavat pyytää, koska nämä kalastusmäärät on määritelty säilyttämispolitiikassa ja niin edelleen. Eli meillä on ihan selkeät rajat äh, kalastusmäärille kunkin jäsenvaltion kohdalla. Myönnämme, että mahdollisesti tässä on jotain hämmennystä eri jäsenvaltioissa siitä, miten nämä kalastusoikeuksien siirrot äh, ja alusten välillä tapahtu, toteutuvat, mutta tämä ei mitenkään voi lisätä jäsenvaltion kalastuskiintiötä tai sitä määrää, jonka se saa kalastaa. Sitten ihan tietyt kysymykset. Kyllä tämän politiikan toimenpanossa on ollut tiettyä viivästystä ja tässä otetaan huomioon juuri se, että tämänhetkinen kalatalousrahasto, mitä tulee sen omaan järjestelmään, niin se on aika pitkään eri jäsenvaltioissa kestänyt ennen kuin järjestelmä on saatu käyttöön ja ajatellen tulevaa rakennerahastoehdotusta yritämme valtavirtaistaa sitä yksinkertaistaa näiden rahastojen toimeenpano eri jäsenvaltiossa niin, että tämä ongelma tulevaisuudessa saataisiin ratkaistua. Sitten meillä on ehkä ehkäpä olemme näitä hallintosuunnitelmia ehkä ne eivät ole olleet parhaita mahdollisia. Me olemme kuitenkin nyt seuranneet tilannetta hyvin läheltä ja kun jäsenvaltiot ovat tehneet maksuvaatimuksia, jotka eivät ole olleet perusteltuja, niin me olemme pysäyttäneet maksut siihen asti, että jäsenvaltiot ovat antaneet meille lisää selvennystä eikä mitään takeita ole siitä, että jäsenvaltiot saisivat nämä rahat, jos ne eivät todisteita meille pysty tarjoamaan siitä, että suunnitelmat on tyydyttävällä tavalla öö, täytäntöön pantu. Sitten meillä on investoinnit öö, aluksissa, no nehän tietenkin öö, suoraan vaikuttavat niiden pyyntikyky, niin kuin IFFkin määrittelee. Ja siksi tämä kilowatti määritelmä, staattinen määritelmä ei riitä. Me olemmekin näin tehneet eh, joukon, eh, hyväksyneet joukon suuntaviivoja, jotka toimitimme jäsenvaltioille viime vuonna ja samalla pyysimme niiltä eh, tietoa investoinneista investoinneista, joita ne ovat toteuttaneet, niin että me voisimme sitten arvioida, vastaavatko nämä investoinnit sitä filosofiaa, joka on vallassa ja niiden laillisia sitoumuksia siitä, jäsenvaltioiden laillisia sitoumuksia siitä, että niiden pyyntikapasiteetti ei saa lisääntyä. Ja vasta siinä tapauksessa, että saimme nämä tiedot, saatoimme näitä investointeja tukea. No, me olemme pyrkineet tätä asiaa hoitamaan. Kaikilta jäsenvaltioilta ei vielä tietoja ole saatu. Täytyy muistaa, että komissio päivittää alusrekisterin perustuen jäsenvaltioilta saamiinsa tietoihin. Ja kun nämä tiedot on saatu, komissio on sitten aktiivisesti huolehtinut siitä, että meillä on päivitetty rekisteri ja pyytänyt myös tietoja todella jäsenvaltioita, joita se ei sitä ole saanut. Ja sitten alusten romuttaminen. Olemme täysin yhtä mieltä siitä, että romuttamiseen on liittynyt se ongelma, että se ei ole ollut kustannustehokas väline. Olemme täysin samaa mieltä tästä tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Tämä romuttamissuunnitelma, joka meillä on ollut voimassa joidenkin vuosien ajan, ei ole ollut kustannustehokas. Yksi syy tälle on se, että että kun jäsenvaltiot ovat äh, valinneet romutettavia aluksia, niin tämä on tehty huonosti. Tähän on kaksi ratkaisua. Lyhyellä aikavälillä voi vaatia jäsenvaltioilta, että ne todella näitä sopeuttamissuunnitelmia tarkastelevat niin, että nämä romutustoimet kohdistetaan oikeisiin aluksiin. Ja niin kuin te tiedätte, puheenjohtaja komissio on ehdottanut, että alusten romuttaminen poistuu ihan kokonaan EU-rahoituksen piiristä. Sitten kalastusrahastosäännöt, joihin täällä viitattiin, herra Lasaru viittasi, me olemme tarjonneet suuntaviivoja, joiden pohjalta jäsenvaltiot voivat kapasiteettinsa suhteen toimia. On totta, että jotkut jäsenvaltiot eivät ole näitä sääntöjä kunnioittaneet, mutta viime kädessä aina kun otamme yhteyttä asiantuntijoihin, tiedemiehiin, saadaksemme lisätietoa näistä määritelmistä, niin meille on todettu, että asia on niin kovin monimutkainen. Kyse on muustakin kuin sopeuttamisesta näiden staattisten parametrien muuttamisesta kyse on teknologian kehityksestäkin, eli kannattaa puhutaan kannattavasta kalastuksesta ja todetaan, että ylikapasiteettia ei edes ole. Mutta ongelmana on se, että me olemme sitä mieltä, että ei ole olemassa määritelmää, joka ratkaisisi kaikki nämä ongelmat. Siksi komissio ehdottaa, että luovutaan tästä perinteisestä politiikasta, joka on perustunut nimellisiin parametreihin ja joka ei ota huomioon teknologian kehitystä ja että tämä korvataan uudella järjestelmällä – Eh, ja että teollisuus itse voi päättää, mikä on todellinen kapasiteetti, mm, minkälaisella tasolla kalastusta voidaan pitää niin, että eh, ylimääräistä rahaa ei mene veronmaksajilta ja että eh, liikakalastusta, ylikalastusta ei tapahdu. Sitten voisin esittää vielä vastauksia esittelijälle. Hän mielestäni esitti ihan erityisiä kysymyksiä komissiolle Mitä tulee tähän äh, saalin poisheittämiseen, niin äh, me tulemme puuttumaan asiaan ja mitä tulee kansallishallitusten äh, toimiin, niin kalastuspolitiikka on unionin yksinomaista toimivaltaa artiklan kolme mukaan sopimuksessa. Ja sitten nämä automaattiset rangaistukset. Komissio on aina valmis ottamaan rangaistuksia käyttöön, soveltamaan niitä käytännössä, mutta luonnollisesti aina niiden laillisten välineiden puitteissa, joita komissiolla käytössään on. Juuri tällä hetkellä rangaistus, jota voimme käyttää, on määrärahojen jäädyttäminen osittain tai kokonaan, tai voimme kieltäytyä korvauksista jäsenvaltioille EU-rahastojen kautta. Mutta nämä liittyvät siihen, että jos jäsenvaltioiden rahan käyttö on ollut sääntöjen vastaista, niin me voimme pysäyttää maksut ja teemme sen aina kun tarpeen on. Kun sitten kysytään, että voisiko meillä olla parempi järjestelmä, jonka kautta e- ehdollisuus, julkisten varojen käytön ehdollisuus toteutuisi, niin tehän tiedätte, että meidän ehdotuksemme tulevasta kalastuspolitiikasta juuri perustuu pitkälti tähän ehdollisuuteen. Eli me olemme huomattavasti vaativaisempia ja yhteislainsäätäjiltä pyydämme komissiolle lisää määrä lisää toimivaltaa kieltäytyä maksuista siinä tapauksessa, että sääntöjä ei kunnioiteta. Katsotaanko tätä keskivälin arviossa? Kyllä, kun Euroopan kalatalousrahaston täytäntöönpanoa tarkastellaan, niin juuri näihin asioihin puututaan ja nämä tiedot te saatte myöhemmin tänä vuonna. Sitten viimeinen arviointi, mitä tulee <laughs> ylikapasiteettiin, tehtiin 15 vuotta sitten. 15 vuotta sitten me valmistauduimme teknisesti seuraavaan seitsemään vuoteen niitä ohjaavaan politiikkaan. Ja tuolloin unioni totesi, antoi määräyksiä jäsenvaltioille siitä, kuinka paljon niiden täytyy vähentää ylikapasiteettiään, niin tämä politiikka poistettiin hyväksyttiin neuvostossa neuvoston päätöksellä vuonna 2002, eli vuoden 2002 jälkeen meillä on ollut vapaaehtoista politiikkaa, mutta ei, ää, äh, emme ole voineet määrätä jäsenvaltioille kapasiteetin vähentämisestä. Tämän päätöksen neuvosto teki vuonna 2002 ja luonnollisesti äh, näissä poliittisissa puitteissa olemme toimineet vuoden 2002 jälkeen. Kiitos puheenjohtaja. Thank you very much. Kiitos teille. Ymmärrän, että keskustelua voitaisiin käydä, käydä pidempäänkin, mutta meillä ei ole kovin paljon aikaa. Joudumme poistumaan tästä salista 12.30. En tiedä, mitä tehdään koordinaattorien kokouksen suhteen, mutta ehdotan, että saadaan vielä lyhyt minuutin vastaus tilintarkastustuomioistuimelta ja haluaisin rohkaista teitä vastaamaan sitten kirjallisesti, mitä yksityiskohtiin tulee, ja palaamme tähän asiaan ja äänestämme tässä valiokunnassa sitten jatkossa myöhemmin. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ensimmäinen kysymys esittelijältä. Onko tuomioistuin tietoinen Kreikan, Kyproksen ja Alankomaiden ongelmista? Tämän erityiskertomuksen tavoitteena oli kuvailla yleisesti EUn tilannetta ja ongelmia. Sen takia valittiin tiettyjä jäsenvaltioita, jotka yhdessä edustavat 80 prosenttia budjetin näkökulmasta. Emme ole näissä maissa käyneet, tai missään muissa maissa. Näin ollen emme voi kommentoida mahdollisia ongelmia niissä. Kysymys siitä, pitäisikö olla automaattisia rangaistuksia. Tämä ei kuulu tuomioistuimen mahdollisiin suosituksiin. Kyseessä on poliittinen kysymys, mutta viittaisin erityiskertomukseen kohtaan 34, jossa todetaan, että yhteisen hallinnoinnin puitteissa jäsenvaltiot ovat vastuussa täytäntöönpanosta ja komissiolla on vähän mahdollisuuksia vaikuttaa siihen tapaan, jolla ne hallintoa hoitavat. Sitten sivulla 71 toteamme, että asetukset eivät määritelleet vuosittaisia raportointivelvollisuuksia, joita jäsenvaltioilla on. Ja tällä totta kai oli sitten vaikutuksensa. Kiitos. Kiitos tästä lyhyestä vastauksesta esittelijälle. Ja esittelijä vielä minuutti, jos näin toivotte. Olkaa hyvä. I have nothing to... Minulla ei ole mitään lisättävää nyt. Me käymme tätä keskustelua myöhemmin. Much, dank. Hyvä, kiitos paljon, kiitoksia. Näin tämä esityslistan kohta ja koko esityslista on käsitelty. Seuraavat kokoukset ovat tiedossa 28.–29. helmikuuta. Kiitän komission edustajia, tilintarkastustuomioistuinta ja myös kaikkia muita. Tämä kokous päättyy ja pyydän, että koordinaattorien kokous alkaa välittömästi tämän jälkeen. Eli pyytäisin, että täältä salista poistuvat kaikki muut tahot nopeasti, että voimme jatkaa suljetuin ovin. Olkaa hyvä.